Gambia. Päätösasemalla on useita laatioita. Ja nyt puolitoista minuuttia Sebastialle. Muchísimas gracias, Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. On hyvä, että olemme saaneet näin paljon tukea tälle esitykselle parlamentissa ihmisoikeustilanne Gambiassa, demokratian puute, kidutukset ja laittomat pidätykset, jotka kohdistuvat kansalaisiin, jotka ovat kriittisiä tai ainoastaan erilaisia, esimerkiksi seksuaalivähemmistön edustajia, niin se on peruste sillä, että parlamentti ottaa selkeästi kantaa ja tuomitsee tämän tilanteen. Mutta täytyy mennä vähän pidemmälle, ja siksi meistä on tärkeää, että tässä tekstissä Vaaditaan, että EUn Gambian valtuuskunta ryhtyy toimiin, samoin Afrikan unioni ja Länsi-Afrikan talousyhteisö. Meidän täytyy seurata ihmisoikeusrikkomuksia tällä alueella. Ja tietysti on myöskin tärkeää, että jäädytämme kaiken eurooppalaisen tuen presidentti Jamehille, joka on ylittänyt kaikki rajat. No tietysti humanitaarista apua pitää vielä antaa kansalaisille, jotka kärsivät hallituksen toiminnasta. 15 000 turvapaikanhakijaa on saapunut EUn alueelle Gambiasta vuodesta 2015, siis Gambiasta. Kuvitelkaa, kuinka kaukana se on ja kuinka paljon nämä ihmiset ovat kärsineet päästäkseen Eurooppaan. Meidän täytyy nyt toimia tässä asiassa heti. Kiitos. Thank you, Mr. Corrao, for one minute, please. Grazie, presidente. Korrao. Kiitos puhemies. Gambiassa on brutaali diktatuuri, jossa demokratia on täysin purettu. Vuodesta 1994 äh, ja me sotilaskaappauksen kautta vain 29-vuotiaana tarttui vallan kahvaan. Tämän jälkeen Gambiassa on ollut vallalla vain pelko ihmisoikeusaktivisteja, homoseksuaaleja, lehdistön edustajia, opposition edustajia vastaan on hyökätty jo pelkin, pelkien ajatusten perusteella. Maassa kidutetaan ja esimerkiksi lehdistön edustajia häviää. Me vaadimme, että kaikki perusteettomasti vangitut henkilöt vapautetaan ja, liitytään, ja luovutaan kaikista kidutuksesta ja epäinhimillisestä toiminnasta ja myös suojataan LGBT-ihmisten oikeudet. Kiitos. Pyytäisin, että tulevaisuudessa haluaisi, voisitte puhua hiukan hitaammin. E, seuraavaksi edustaja Dymesmaker. Gambia, joka markkinoi itseään hymyilevän rannikon maana, tuntee myös synkät kasvot, jotka turisti harvoin näkee presidentti Jamehin alla, joka on kaikkein kammottavin diktaattori, josta olette koskaan kuullut, kansalaiset eivät uskalla puhua politiikasta ääneen, on parempi kuiskata. Gambian turvallisuuspalvelu kylvää pelkoa pienimmistä kylistä kaikkein kaukaisimpiin nurkkaan maassa. Journalistit, poliittinen oppositio ja jopa presidentin läheiset työntekijät ovat vapaata riistaa. Samalla kun Jame viettää aikaa luksusmökillään Yhdysvalloissa, gambialaiset pakenevat maastaan. He vaarantavat elämänsä pienissä veneissä äh, se, että presidentti Jame julisti maansa islamilaiseksi tasavallaksi, ja tällä tavalla rikkoi räikeästi. Perustuslaki on erittäin huolestuttava. Me katsomme Gambian hallituksen puoleen, mutta myös Euroopan unionin puoleen. Pieni afrikkalainen maa tarvitsee paljon enemmän huomiota. Tämän järjestäminen on erittäin tärkeä osa eh, ja vaalien järjestäminen on erittäin tärkeä osa sen tulevaisuutta ja myös tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tulevaisuuteen. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Panzeri. Kiitos. Gambiassa tilanne on sellainen, että monet lähtevät maan Frontexin mukaan Gambia, vaikka se on hyvin pieni maa, se on kuuden maan, ensimmäisen maan joukossa, josta Eurooppaan tulee ihmisiä. Opposition edustaja, lehdistön ja yhteys, kansalaisyhteiskunnan jäseniä jatkuvasti vainotaan ja pelotellaan heidän ajatustensa takia. Kidutus ja muut epäinhimilliset toimet ovat aivan arkipäivää esimerkiksi vankeuden aikana. On aivan selvää, että EUn pitää sitoa kaikki avunanto tiettyihin ehtoihin. Meidän on valvottava myös vankiloiden ja vankien olosuhteita ja on pyrittävä siihen, että homoseksuaalisuus ei olisi rikos. Madam Senra Rodriguez, one minute, please. Eh, Senra Rodriguez, minuutti. Kiitoksia. Gambia on yksi Afrikan pienimpiä ja köyhimpiä maita. Köyhyytään kaikkialla ja erityisesti maaseudulla. Ja naiset kärsivät siitä erityisesti. Ja naiset vastaavat 40 prosentista maataloustuotannosta, mutta siitä huolimatta heillä ei ole eivätkä hallitse maata ja heidän roolinsa päätöksenteossa on hyvin rajallinen. Ebola aiheutti paljon tuhoa maassa ja paikallistaloudelle. Ja Euroopan unioni keskeytti 14,2 miljoonan avun 2014 ja 31 prosenttia maan tuloista menee velan korkojen maksuun. Me vaadimme, että Gambian hallitus lopettaa sorron ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, ja EUnkin täytyy vaikuttaa asiaan, jotta Gambian väestö ja erityisesti naiset pääsevät irti tästä kroonisesta köyhyydestä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi minuutti, Zdechowski. Kiitoksia, hyvä puhemies. Gambia ei ole ainoa Länsi-Afrikan maa, jossa turvallisuus ja vakaus on suuri ongelma. Maan tilanne on huonontunut jatkuvasti perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ovat joutuneet sorron kohteeksi. Myös paikallisia kristittyjä on vainottu. Puhutaan myös pidätyksistä, sattumanvaraisista sellaisista ja kidutuksesta. Emme voi missään tapauksessa puhua ilmaisunvapaudesta tai kokoontumisvapaudesta. Siitä syystä tuen täysin EU-toimintaa, jonka avulla pyritään vähentämään Gambialle myönnettävä taloudellista tukia ja sitä, että painostamme Gambian hallitusta eh, nyt toimimaan tässä erittäin surullisessa tilanteessa EU ja sen valtuuskunta Gambiassa. Niiden tulisi ehdottomasti valvoa ihmisoikeuksien noudattamista ja ihmisoikeustilannetta maassa. Meidän täytyy saada myös aikaiseksi vuoropuhelu opposition kanssa. Jos ihmisoikeuksia poljetaan jatkuvasti. Meidän täytyy erityisesti jäädyttää taloudellinen tukemme. Puhemies, kiitos ja edustaja Valtmans minuutti. Eh, Hyvin monet kollegat tänään ovat jo sanoneet monia asioita. Maa yrittää vetää puolensa turisteja, mutta sortaa omia kansalaisiaan. Se on yksi maailman köyhimmistä maailmista ja siellä ei ole paljon il- aiheita iloon. Monet kärsivät nälkää ja on huomattu esimerkiksi, että mielenosoittajia on sorjettu. Heillä ei ole oikeutta osoittaa mieltään. Mielenosoitukset päättyvät verilöylyyn. Ja tämä osoittaa, että sananvapaus ei ole voimissaan Gambiassa. Toimittajat, ihmisoikeusaktivistit, sukupuolivähemmistöjen edustajat joutuvat mielivaltaisten pidätysten kohteeksi ja heitä kirjoitetaan ja maassa on sorron ja pelon ilmapiiri. Ja siksi meidän täytyy puuttua tähän tilanteeseen. Meidän täytyy saada maa oikealle tielle ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja Afrikan unionin kanssa. Gambialle pitää antaa vapaa demokraattinen prosessi. Turisteja maahan holsellaan, mutta kansalaisille tilanne on painainen ja meidän täytyy varmistaa, että maassa noudatetaan ihmisoikeuksia. Kiitoksia, Venta, minuutti. Kiitoksia puhemies. Gambia on yksi köyhimmistä maailman maista ja se on todella riippuvainen kansainvälisestä avusta, myös EUn tarjoamasta avusta. Ihmisoikeusloukkausten takia EU on leikannut merkittävästi apuaan ja tämä merkitsee sitä, että yksi neljäsosa kansasta on varassa kärsen nälästä. Joulukuun vaaleissa presidentti Jame pyrkii jatkamaan kauttaan jo viidennen kerran maassa kidutetaan ja vangitaan lehdistön edustajia ja ihmisoikeusaktivisteja sekä poliittisia vihollisia. Serakundan rauhanomaisissa mielenosoituksissa nähtiin dramaattisia toimia. Gambiassa tarvitaan todella julkisia lehdistöjä ja oikeanlaista valtoimintaa. Kiitoksia edustaja Martin, kiitoksia puhemies. Minulla on useita gambialaisia, jotka asuvat vaalipiirissä ja he ovat järkyttyneitä siitä kamottavasta hallinnosta, joka heidän maassaan on. Yleisesti ymmärretä, että Gambiassa per capita on enemmän maahantulijoita kuin missään muussa maassa, mukaan lukien Syyria. Tilanne on niin epätoivoinen. Sitä ei tietysti huomata, koska Gambia on niin pieni maa siis absoluuttiset, absoluuttiset lukumäärät ovat pieniä, mutta suhteelliset suuria. Meidän täytyy tehdä enemmän Euroopan unionin aivan kuten muutkin ovat todenneet, ja tämä 30 miljoonaa apupaketista, että vedettiin pois, se on hyvä asia vuonna 2014, mutta nyt täytyy jatkaa näitä neuvonpitoja. Meidän täytyy välittää selkeä viesti gambialaisille, että jos niitä aktivisteja, jotka huhtikuussa vangittiin rauhanomaisen mielenosoituksen seurauksena, jos heitä ei vapauta, jos turvallisuuspalvelu ei lopeta kidutusta ja muita brutaaleja käytäntöjä, niin Euroopan unioni katkaisee välit. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti. Kyseessä on brutaali hallinto ja se tarvitsee brutaalin vastineen. Kiitoksia. Becerra seuraavana. Puhemies, komission jäsen. Haluaisin kiittää kollegoita tästä päätöslausamasta ja joka on hyvin tiivis ja täydellinen Gambian osalta, mutta minun on vaikea uskoa, että diktaattori, joka on ollut yli 20 vuotta voimassa ja joka uhkaa mestata homoseksuaaleja tai sanoa, että hän voi yrteillä parantaa AIDSin, en, niin en usko, että hän kuuntelee meidän vaatimuksiamme, mutta meidän täytyy katsoa, millä tavalla Euroopan unioni pystyy auttamaan väestöä, joka kärsii Afrikassa. Gambia on maailman 15 köyhimmän maan joukossa, ja sieltä lähtee hyvin paljon maahanmuuttajia. Mielivaltaiset pidätykset, kirjoitukset, kaikki nämä, kaikki tämä tapahtuu maassa, josta on tullut myöskin seksuaaliturismin maa. Ja presidentin vaaleissa tänä vuonna on mahdollisuus sitten siihen, että kambialaiset ilmaisevat toivonsa. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitämme, esimerkiksi ihmisoikeusvälinettä, demokratiavälinettä ja voimme lähettää myöskin vaalitarkkailu valtuuskunnan maahan. Kiitos. Mrs. Gill, one minute, please. Kiitoksia, edustaja Gill, minuutti. Um, I'm also deep... Minä, minunkin huolestuttaa tämä Gambian tilanne voimakkaasti. Viime kuussahan meillä oli siellä rauhanomaisia mielenosoittajia, heidät brutaalisti ähm, pidätettiin, mahdollisesti kidutettiin ja yksi pidätetyistä kuoli. Kaikki tämä tapahtuu sitä taustaa vastaan, että jatkuvasti poljetaan ihmisoikeuksia, vainotaan journalisteja, LGBT-ihmisiä ja ihmisoikeusaktivisteja. Ihmiset ovat siis olleet oikeassa, kun 8 miljoonaa mm, tukirahoja on jäädytetty tämä homovastainen lainsäädäntö ja järkyttävä ihmisoikeustilanne oikeuttaa siihen. Mutta tämä johtaa myös siihen, että meidän suhteemme Gambian ovat katkolla. Siitä syystä on tärkeää, että me puolustamme uudistusta. Meidän täytyy samalla kuitenkin tehdä tällaista yhteistyötä Afrikan unionin kanssa tässä asiassa. Lisäksi olen huolissani niistä vaikutuksista, joita tällä on joulukuun vaaleihin. Tätä taustaa vasten voivatko ne olla todella vapaat ja oikeudenmukaiset? Meidän täytyy ehdottomasti pyytää Gambiaa ja puhemies katkaisee nyt seuraavaksi menettely puhujalistan ulkopuolelta. Kolchek ensi minuutti. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Kiitoksia kovasti, puhemies. Olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Meidän todella tulisi tukea Afrikan unionia ja niitä tiettyjä henkilöitä, jotka johtavat maan oppositiota. Vaikka EU on rajoittanut maalle antamansa tukea, tässä puhutaan noin kolmesta miljoonasta eurosta pelkästään tänä vuonna. EU on suurin avunantaja tälle maalle, mutta voidaanko sitä hyväksyä, että me tuemme tällaista hallitusta näin suurin summin? 9 sadasta miljoonasta, siis 33 miljoonaa, jonka me annamme, on aika paljon. E, minusta meidän ei tulisi tukea tällaista hallitusta, joka kohtelee omaa kansansa näin järkyttävällä tavalla. Meidän pitää tukea oppositiota ja auta. Kiitoksia, puhemies kun Sandeng kuoli, niin sen jälkeen ei voida enää hyväksyä ylimielisyyttä, jolla turvajoukot Gambiassa systemaattisesti harjoittavat sortoa ja tukahduttavat kaikki erimieliset äänet. Nyt ei enää pidä jatkaa tätä vihapuhetta. Mielivaltaiset murhat pitää lopettaa. Kyseessä on nyt demokratian puute maassa, jossa pian muutaman kuukauden kuluttua on vaalit. Siellä loukataan perusoikeuksia ja siellä on uudistettu rikoslakia. Siellä jatkuvasti ahdistellaan sukupuolivähemmistön edustajia, heitä kidutetaan ja siksi vaadimme tässä äänestyksessä, että kotonun sopimuksen mukaisesti mahdollisimman nopeasti Gambian hallitus ryhtyy arvioimaan näitä toimia ja mietimme, miten voitaisiin jäädyttää apumaalle lukuun ottamatta humanitaarista apua. Ja meidän täytyy myöskin rajoittaa matkustusoikeuksia, kun otetaan huomioon kaikki nämä ihmisoikeusrikkomukset. Kiitos. Thank you, Mr. Marias. Kiitoksia, edustaja Marias. Kiitoksia, hyvä puhemies järjestelmän ihmisoikeus, ihmisoikeuksien polkeminen on tavallista Gambiassa. Ja pääkaupunki Banjulissa on ollut paljon mielenosoituksia. Mielenosoitusten aikana oppositiojohtaja pidätettiin ja hän kuoli, kun hän oli pidätettynä. Sen jälkeen syntyi toinen mielenosoitusaalto ja jälleen pidätettiin uusia ihmisiä. Tämä ei ole mitään uutta Gambiassa. Niin sehän on yksi 15 maailman kaikkein köyhimmästä maasta, ja jossa suuri osa väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Vuodesta 1994 eteenpäin on ollut erilaista poliittista protestia. Monia on kritisoitu ihmisoikeusrikkomuksista. EU täytyy välittömästi toimia, jotta tämä kaikki voidaan lopettaa. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Grazie, Kiitos puhemies. Gambia. Nyt puhumme yhdestä Afrikan köyhimmistä ja maailman köyhimmistä maista. Yli kolmas osa maan kansasta elää köyhyysrajan alapuolella alle 1,25 e- dollarilla päivässä men hallinto täysin tukehduttaa kaiken muun toiminnan. Hän on ollut vallankahvassa yli 20 vuotta. Hän väittää, että pelkin yrtein voidaan hoitaa esimerkiksi HIV, Tämä on kuolematuomio sadoille ihmisille. Homoseksuaalisuudesta on tehty maassa rikkoa siitä voi saada jopa elinikäisen tuomion. Huhtikuun 2016 mielenosoitukset tukahdutettiin poliisin toimista täysin ja meidän on nyt toimittava, jäädytettävä kaikki tuet, jotka eivät mene Gambian kansalaisille, vaan diktatuurille ja presidentin lähipiirille. Meidän on tuomittava nämä toimet. Denano viimeisenä. Kiitoksia. EU tietenkään ei voi hyväksyä sitä, että ihmisoikeuksia rikotaan, mutta vielä vähemmän voidaan hyväksyä se, että Gambiassa ihmisiä kidutetaan. Perusoikeutta on rikottu, kun maahan on perustettu islamilainen tasavalta. Tätä ei voida hyväksyä ja Euroopan unionin täytyy vaatia sitä, että tämä maa kehittyy demokraattiseen suuntaan. Maassahan on alle kaksi miljoonaa asukasta ja meidän täytyy jäädyttää tukemme Gambialle. No, tietysti meidän täytyy antaa humanitaarista apua maalle. Meidän täytyy tukea väestöä, mutta ei missään tapauksessa diktaattoria. Kiitos. Kiitoksia. Äh, komissaari Jurova seuraavana vastaa. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Kyllä, ihmisoikeustilanne Gambiassa antaa aihetta vakavan huolestuneisuuteen. Erityisesti ilmaisunvapauden, LGBT-ihmisten, satunnaisten ja sattumanvaraisten pidätysten suhteen. Käytämme kaikkia mahdollisia tilaisuuksia hyväksemme, ottaaksemme esille tämän gambialaisten vastapuolemme kanssa. Nämä aiheet ovat myös säännöllisesti esillä artikla 8 poliittisessa vuoropuhelussa. Viimeinen tällainen pidettiin 26.4. Banjulissa. Ihmisoikeushuolenaiheet otettiin esille myös 11.4. kun Gambian ulkoministeri kävi neuvotteluita EUn korkeiden virkamiesten kanssa Brysselissä. Valitettavasti kahden rauhanomaisen mielenosoituksen aikana tehdyt pidätykset vahvistivat nämä epäilyksemme. Mielenosoittajia pidätettiin, joitakin kohdeltiin kaltoin ja yksi ihminen kuoli ollessaan pidätettynä. 37 ihmistä mukaan lukien kaikkein suurimman oppositiopuolueen toimijat ovat tällä hetkellä oikeuden edessä. Heitä syytetään muun muassa petoksista. Tämä on erityisen huolestuttavaa, varsinkin kun se tapahtuu ennen joulukuussa pidettäviä parlamentti- ja presidenttivaaleja. Tai ja presidentinvaalit pidetään siis huhtikuussa 2017. Olemme erittäin huolissamme tästä toiminnasta ja vaadimme sen tutkintaa. Olemme osa yhtenäistä rintamaa samankaltaisia. Julkilausumia on esittänyt Yhdysvallat, YK ja yhdistynyt kuningaskunta, kuten myöskin Länsi-Afrikan maiden taloudellinen komitea ECOWAS, kuten myöskin Afrikan ihmisoikeuskomissio. YK, Afrikan unioni ja ECOWAS ovat ottaneet käyttöön viime viikolla yhteisen käynnin Gambiaan, jossa vaadittiin jälleen Gambian hallitusta kunnioittamaan ilmaisun vapautta, jotta voidaan mahdollistaa se, että oikeusprosessit käyvät kunnolla ja voidaan tutkia myös opposition jäsenen kuolemaan johtaneita syitä. Äskettäisessä artikla 8 poliittisessa kokouksessa 26.4. Banjulissa EU otti esille mielenosoittajiin kohdistuneet toimenpiteet. Gambian hallituksen mukaan tutkimus oli käynnissä ja tulokset annettaisiin myös EUlle tiedoksi. EU-Gambian valtuuskunta jatkaa tämän tilanteen seuraamista yhdessä sidosryhmien kanssa ja voimakkaasti rohkaisee Gambian hallitusta seuraamaan oikeusvaltioperiaatetta. Meidän uskoaksemme on tärkeää yhä edelleen jatkaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa, koska se tarjoaa kaikkein parhaimmat mahdolliset välineet näiden tämän huolestuneisuutemme tarkkailuun. Näin EU on yhä edelleen sitoutunut tukemaan Gambian kansaa, kun pyritään vahvistamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja kun pyritään rakentamaan kestävä ja kaiken sisältävä kehitys kotonuun sopimuksen pohjalta. Kiitoksia kiitoksia komissaari esittelystä.